Ladies and gentlemen, I would like to... No niin, hyvät naiset ja herrat, haluaisin nyt aloittaa tämän kokouksen. Ensin esityslistan hyväksyminen. Esityslistaluonnos sopii teille tällaisena hyvä, joten esityslista hyväksytty. Luulen, että haluaisin muistuttaa teitä siitä, että laajennettu puheenjohtajisto kokoontuu tämän valiokunnan kokouksen jälkeen, sen jälkeen kun olemme keskustelleet EUn Kairo-edustuston tulevan päällikön James Moranin kanssa. Minulla on tässä nyt muutama huomio. Moldovan ulkoministeri 21.3. olisi tulossa vieraaksi, jos sopii kaikille. Lisäksi haluaisimme järjestää 21.3. keskustelun liittyen Euroopan ulkosuhdehallinnon tilanteesta. Eli voitte valmistautua. Viime viikolla minulla oli herra Koplan, eli ähm, YK pääsihteerin Irak erityislähettilään kanssa hyvin kiinnostava keskustelu. Hän kertoi Irakin tilanteesta ja myös äh, Camp Ashrafin pakolaisleirin tilanteesta. Ja jos teille sopii, haluaisin käydä näistä tiedoista keskustelun jossain tulevista kokouksistamme. Ehkäpä voitaisiin kutsua myös Yhdysvaltain presidentin erityisedustaja Dan Fried tuohon keskusteluun. Niin, ja tuli tässä mieleeni vielä ehkä muitakin mahdollisia vieraita. Nimittäin EUn Irak-lähettiläskin voitaisiin kutsua. No niin, sitten siirrytään esityslistalla eteenpäin. Esityslistan kohta kolme. Euroopan parlamentin päätöslauselma Bosnia ja Herzegovinaa koskevasta vuoden 2011 edistyskertomuksesta. Esittelijämme on Doris Pack. Mehän sovimme että määräaika tarkistusten jättämiselle on 9. helmikuuta kello 12. Jos tämä kollegoille sopii, niin pidetään kiinni tuosta määräajasta. Ja nyt puheenvuoron saa Doris. Eh, es ist, glaube ich, eh, Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on todella hämmästyttävää, että vasta tänään käymme keskustelun ja annamme parlamentin kommentit liittyen Bosnia ja Hertsegovina koskevaan vuoden 2011 edistyskertomukseen, mutta tilanne ei ole juurikaan edennyt vasta. Ihan viime vuoden lopussa puolueet pääsivät sopuun tällaisesta kansallisesta yhtenäishallituksesta. Kuitenkaan sitä ei vieläkään ole muodostettu. Toki tiedämme, kenestä on tulossa pääministeri Bevandasta, joka on aiempi valtiovarainministeri, mutta mistään muusta ei vielä ole selvyyttä. Eri poliittisten puolueiden neuvottelijat, pääneuvottelijat ovat sopineet tietyistä poliittisista aiheista, aihealueista ja vastoin kuin mitä tässä minun tekstiluonnoksessani lukee, niin nyt viime perjantaina hyväksyttiin laki valtion tuista. Minun täytyy siis omaa mietintöluonnostani hiukan muuttaa myönteiseen suuntaan ennen kuin voimme sen hyväksyä täysistunnossamme. Kuitenkin todella edelleen tänä päivänä neuvottelut ovat kesken hallituksen muodostamisesta. Tämä johtuu siitä, että kompromissihalua, konsensushalua ei vallitsevien puolueiden välillä juuri mistään ole, ja ulkopuolista painostusta on tarvittu kovasti, että asiat ylipäätään ovat edenneet yhtään mihinkään. Viime vuoden eh, viisumivapauspäätös eh, liittyi sekin tähän ulkopuolelta tulevaan painostukseen ja tuolloin sitten eh, eri tahot Bosnian ja Herzegovinassa katsovat, että heidän on pakko tehdä yhteistyötä. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että kiinnostus Bosnia ja Herzegovinaa kohtaan on hyvin suurta. Nyt EU-edustuston e päällikkö, joka on paitsi edustuston päällikkö myös oma suurlähettilämme alueella herra Sörensen. Hänellä on siis kaksi hattua, hän on, hänet on nimitetty tuntee tilanteen alueella erittäin hyvin ja hän on pyrkinyt paitsi eri hallituspuolueiden, puolueiden myös kansalaisjärjestöjen kanssa saamaan asioita liikkeelle. Bosnia ja Herzegovinaan liittyy tämä kaikkien tuntema ongelma siitä, että tämä maa koostuu kahdesta osasta. Mutta ei se sinänsä ole ongelma, että nämä yhdessä muodostavat koko maan. Ja molemmat osat jotenkin, niiden on vaikea ymmärtää sitä, että että ne eivät voi olla valtioita valtion sisällä. Niin kauan kuitenkin, kun nämä molemmat osat kuvittelevat menettävänsä jotain ja menettävänsä identiteettinsä puolustaessaan ajatusta valtiosta, yhteisestä valtiosta, niin ei tässä puusta päästä pitkään, koska on asioita, joista voidaan keskustella ainoastaan valtiotasolla. Bosnia ja Herzegovina voi tulla Euroopan unionin äh, hakevaltioksi vasta siinä tapauksessa, että sillä on toimiva järjestelmä, eh, jonka kanssa ylipäätään komissio ja neuvosto voivat neuvotteluja käynnistää. Maassa on kovasti paljon ongelmia. Korruptio on suuri ongelma. Se on kuin syöpä joka on levinnyt koko alueelle ja sitä täytyisi kyllä torjua. Samoin oikeuslaitoksen tulisi asiaan puuttua huomattavasti tehokkaammin. Voidaan todeta, että mitä mm, sotarikollisiin tulee. Bosnia ja Herzegovina on sotarikostuomioistuimen kanssa tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä, mutta tästä huolimatta sotarikollisia maassa ei ole kylliksi jahdattu. siihen täytyisi kyllä myös puuttua. Me odotuksemme ovat korkeammalla. Ylipäätään oikeuslaitokseen liittyy ongelma. Oikeuslaitos Bosnia ja Herzegovinassa ei toimi niin kuin sen pitäisi vaikka jo vuosien ajan olemme maata asiassa tukeneet. Viime vuonna jopa Lady Ashton puuttui asiaan ja totesi herra Dodikille, eli äh, Republika Serbskan pääministerille, että vuoropuhelua on käytävä. Nyt ongelma on siinä, että Republika Srpskassa ei haluta yhteistä valtion oikeusjärjestelmää, mutta se on välttämätön, muutenhan sitä ei voida tunnustaa. Eli tätä vuoropuhelua tarvitaan, mutta tämän vuoropuhelun myös mm, johdettava lopputulokseen. Mitä oikeuslaitoksen uudistamiseen tulee, olemme toistuvasti havainneet, että esimerkiksi seksirikolliset, jotka Bosnia ja Herzegovinassa ovat tehneet äh, seksirikoksia osana sotarikoksia, eivät ole joutuneet teoistaan vastuuseen, eivätkä uhrit ole saaneet tähän päivään mennessä oikeutta tässä eri osapuolet syyttävät toisiaan tai työntelevät vastuuta toisilleen. Ja kyse on siis naisista, nämä uhrit ovat naisia ja näiden naisten on saatava todella oikeutta. Sitten paluu, pakolaisten paluu ja kodeistaan äh, pois pakotettujen paluu niin äh, ulkopuolelta kuin maan sisälläkin alueelta toiselle on äh, edelleen vain ikään kuin paperilla toteutunut. Bosnian parlamentin kollegojen kanssa olemme tästä puhuneet. On olemassa Sarajevon julkilausuma, ja se toki näyttää suuntaa, mutta tämän on johdettava tosiasiassa siihen, että pakolaiset, jotka haluavat palata, voivat palata. Viittaan vielä asiaan, jota en tähän mietintöön ole kirjoittanut, mutta kaikkiin muihin kyllä, nimittäin viina. Siellä näyttää aivan samalta kuin heti sodan jälkeen. Se on hedelmällinen alue, jota voitaisiin hyödyntää, mutta kukaan ei ole alueelle palannut. Ja ne, jotka, ne harvat, jotka palaavat, äh, rakentavat taloja, eivät saa mitään äh, infrastruktuuria, eivät sähköä, eivät vettä. Paikalliset pormestarit huolehtivat tästä. Ja näinhän tämä ei tietenkään voi olla. Kyllä meidän täytyisi painostaa sen puolesta, että ihmiset voivat palata sinne, minne haluavat. Samoin äh, koulutus- ja opetusalalla täytyisi saada aikaan entistä parempaa edistystä. Tilanne on tietenkin epämiellyttävä, hyvin vaikea myös opetusalan henkilöstölle. Siellä on 13 opetusministeriä Eh, yhteistyötä ei ole juuri lainkaan. Tilanne on erittäin sirpaloitunut ja Bosnia ja Herzegovina vastoin kuin mitä me tarjosimme eh, maalle jo 2007 eh, ei ole voinut osallistua koulutusohjelmiimme. Eli nuorilta viedään mahdollisuudet, koska poliitikot eivät pysty luomaan yhteistä virastoa viranomaista, joka hoitaisi tämän asian. Nämä ovat yksityiskohtia, mutta kaiken kaikkiaan ne antavat kokonaiskuvan, joka on aika toivoton, erityisesti nuoria ajatellen. Muistuttaisin myös, että Euroopan unionissa meillä on sisämarkkinat, jotka toimivat enemmän tai vähemmän hyvin, mutta Bosnia ja Hertsegovinassa ei ole sisämarkkinoita. Investoinnit, työntekijät eivät voi liikkua vapaasti näiden eri osien välillä ja niin kauan kuin tilanne ei parane, niin myöskään maan tilanne ei parane. Emmekä me voi näitä ongelmia ratkaista. Ne on ratkaistava paikan päällä. Lisäksi on muitakin ongelmia. Kaikki tiedätte tämän Finchin tapauksen. Eli niin kutsutussa Daytonin sopimuksessa todetaan, että on kolme kansaa ja muut others. Ja ne, jotka eivät kuulu näihin kolmeen kansanosaan, eivät voi esimerkiksi hakeutua korkeisiin virkoihin, joko he ovat äh, romaneja tai eri ähm, kansanosien äh, jälkeläisiä ikään kuin sekoituksia. He ovat siis others, muita. Ja tämä, tätä perustuslakia on muutettava. Tämä päätös on jo tehty aiemmin, mutta parlamentissa ja sen ympärillä on nyt tällainen väliaikainen äh, valiokunta, joka asiaa käsittelee ensimmäistä kertaa nyt niin, että kansainvälinen yhteisö ei ole näissä neuvotteluissa mukana. Ja tämä on tietenkin hyvä siinä mielessä, että täytyyhän heidän tehdä tämä työ itse. Ja siksi mielestäni herra Sörensenin, eli Euroopan unionin uuden suurlähettilään lähestymistapa on mielestäni hyvä. Hän pyrkii äh, tällaisia työryhmiä perustamaan ja saamaan ne käyntiin, mutta antaa niiden sitten tehdä työnsä itse. Mitäs muita ongelmia siellä Bosnia-Herzegovinassa on? No aika monia, erittäin monia. Tässä nostin esiin joitain. Palaanpa vielä tuohon opetukseen koulutukseen. Tällä hetkellä Bosnia-Herzegovinassa on vastaavia ongelmia kuin Kaakkois-Euroopassa muutenkin. On tällaisia yksityisiä yliopistoja, amerikkalaisia ja muita, jotka ovat erittäin kalliita, tarjoavat erittäin kalliita opetuspaketteja, jotka ovat aika tyhjiä sisällöltään. Ja sitten ihmisillä on tällainen koulutus, mistä nyt ei sitten ole juurikaan mitään hyötyä. Ja sitten on tällaisia akkreditaatio viranomaisia, jotka eivät kuitenkaan voi tehdä työtään, koska niiden toimintaa estetään. Eli onhan se nyt aika järkyttävää, että vanhemmat, joilla ei ole juurikaan rahaa, joutuvat maksamaan sitten vielä lastensa koulutuksesta, mistä ei ole yhtään mihinkään. Jos vaikkapa ajatellaan tällaista yksityistä oikeus juridisen alan koulutusta Banja Lukassa, niin se on tyhjää täynnä sisällöltään. Tämä on erittäin valitettavaa. Ety OECD aikoinaan vetosi siihen, että olisi yhteiset koulut federaation tietyillä tietyissä, tietyillä alueilla on kouluja, joissa muslimit menevät sisään vasemmasta ovesta ja muut oikeasta ovesta. Eli lapset jo pienestä pitäen totutetaan siihen, että he ovat erilaisia kuin jotkut toiset. Ja että naapurit ovat erilaisia, eikä niiden naapurien kanssa halua olla missään tekemisissä. Eli jo kouluajan mm, alusta lähtien lapset kasvatetaan tällaiseen ajatukseen siitä, että ovat olemassa me ja muut. Ja kyllä nyt todella kaikkien lapsien pitäisi voida käydä koulua yhdessä Tämähän nyt on ylipäätään perusta yhteiselolle. Sitten vielä paitsi korruptio on suuri ongelma, myös äh, hallinto on erittäin monimutkainen. Ajatelkaa nyt, jos pelkästään näitä opetusministeriöitä on 13, niin ajatelkaa kaikkea muuta, mitä on yhtä paljon. Eihän tämä tällaisena voi jatkua. Ja sitten vielä suosikkiaiheeni, se ei ole tässä nyt tekstissä mukana, mutta taidan sen siihen vielä mukaan ottaa. Mutta minähän olen tästä asiasta aina puhunut, eikä mm, tätä varmaan kukaan halua mielellään kuulla, mutta sanon sen kuitenkin. Federaatio ei tällaisenaan ole toimintakykyinen, sillä on kymmenen kantonia ja sitten niillä jokaisella kymmenen kertaa kymmenen eri ministeriä joka asialle ja sitten on liittovaltiotaso ja sitten vielä yhteinen taso. Eli eihän tämä, eihän tämä ole kestävää. Ajatelkaa, mitä kaikki tämä maksaa. Ministereitä on 140-150, eihän tätä kaikkea pystytä kustantamaan. Tämä on aivan liian kallista. Ja tämän lisäksi katson, että meidän tulisi investoida aivan toisaalle. Meidän täytyisi investoida nuoriin ja hallinnon keventämiseen, eikä tämän hallinnollisen taakan lisäämiseen. No niin, yhtenäistä talousalueesta tuossa jo puhuinkin. Tätä asiaa pyritään nyt ratkomaan. No niin, sitten monet ovat kysyneet, mitä mieltä olen korkeasta edustajasta alusta. Ensimmäinen edustaja oli kollegamme Bildt, tai no hän ei mikään kollega ole, hän on Ruotsin ulkoministeri, mutta hänen vaimonsa on meidän kollegamme. No, hän oli ensimmäinen kansainvälisen yhteisön korkea edustaja-alueella. Eli eh, Carl Bildt saattoi hallinnoida maata ihan niin kuin halusi. Ja niin hän teki ja niin te- ovat tehneet myös hänen seuraajansa. He ovat huolehtineet sitä, että on saatu aikaan yhtenäinen passi esimerkiksi. Maan omat poliitikot eivät tähän ole pystyneet. Maalla on lippu, sillä on kansallislaulu ja niin edelleen. Herra Bilt ja hänen seuraajansa Pädi Ashtoniin asti ovat huolehtineet monista asioista, mutta nyt tilanne on sellainen, että korkea edustaja ainakaan minun silmissäni ei enää, hänen ei enää tulisi olla ikään kuin olemassa. Ja se tosiasia, että tällainen instituutio on olemassa, ei mielestäni ole kyllä hyväksyttävä oikeusvaltiossa, koska tällainen instituutio tavallaan estää poliitikkoja kantamasta oman vastuunsa. Jos on olemassa joku taho, joka tekee päätöksen, niin miksi poliitikko itse tekisi päätöksen, josta ehkä äänestäjät eivät pidä? Tämä on minun mielipiteeni, mutta olen ehkä muotoillut sen tänne hieman pehmeämmin. Olen todennut, että pitäisi ehkä harkita, tulisiko korkean edustajan instituutiosta luopua. Minä en ollenkaan vastusta, jos joku haluaa tätä sanamuotoa tiukemmaksi kuin mitä minä olen tähän muotoillut päinvastoin. Tässä se, mitä halusin sanoa. Paljon on tehtävää. Luojan kiitos, jotkut asiat sentään edistyvät. Niin, ja unohdin vielä sanoa, että näiden kahden osan lisäksi on kolmaskin entiteetti, nimittäin Bridgecon alue pohjoisessa. No sen rakentaminen puitteet periaatteessa on nyt sitten hyväksytty olemassa olevaksi. No niin, mutta kahdenvälinen yhteistyö alueella ei oikein toimi, mutta muiden äh, naapurimaiden kanssa kyllä. Bosnia ja Herzegovinalla ei ole naapurien kanssa ongelmia, ongelmia toivottavasti esimerkiksi Kroatian, Kroatian kanssa etelässä Dubrovnikin äh, äh, lähistöllä tämä maantieteellinen ongelma saadaan ratkaistua. Siinä tavallaan osa Bosnia ja Herzegovinaa tunkeutuu Kroatian sisään 10 kilometriä ehkä suunnilleen. Ja tässä on ajateltu rakentaa joku silta tai jotain, mutta joka tapauksessa kyllä näitä neuvotteluja Bosnia ja Herzegovinan ja Kroatian välillä ollaan käyty erittäin rakentavassa hengessä. Sitten vielä yksi asia. Kroatia jos äh, Jumala suo vuonna 2013 tulee Euroopan unionin äh, jäseneksi. Ja tämä tulee Bosnia ja Herzegovinalle olemaan suuri ongelma, koska tuolloinhan äh, Bosnia ja Herzegovinalla tulee olemaan rajoja, jotka ovat lähestulkoon ylittämättömiä erityisesti yhdellä alalla, nimittäin elintarvikealalla, kun ajatellaan ne maataloustuotteita. Jo kymmenen vuoden ajan ovat ovat kieltäytyneet ottamasta meidän standardejamme käyttöön, mitä elintarvikkeiden turvallisuuteen tulee. Ja me todella toivomme, että poliitikot tämän ymmärtävät esimerkiksi kasvinsuojelualalla, eläintensuojelualalla, elintarviketurvallisuuden alalla, koska muuten heidän tuotteillaan ei ole mitään asiaa Euroopan unioniin, vaikka vietävää olisikin. No niin, tässä nyt se, mitä halusin sanoa varmaankin kaikki luette huolellisesti tämän tekstin ja voitte sitten äh, muodostaa oman mielipiteenne ja varmaankin puheenjohtaja tämän tekstin myös lukee. Ja ei sinun muuten, Elmar, tarvitse täällä aina englantia puhua. Kyllä tämä on ihan saksaksikin olemassa. Voit lukea sen saksaksikin. Niin. Mutta tosiaan pyydän, että kollegat tekevät tarkistuksia ja ottavat minun yhteyttä, jos heillä on ajatuksia, miten tätä voitaisiin muuttaa. Ja kyllä tiukempiakin sanamuotoja varmasti voidaan osittain tarvita. Jos haluatte tätä tekstiä vesittää, niin sitten meitä ei kuuntele kukaan. Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, niin sitten meitä ehkä joku kuuntelee. Emme me mitään yliopettajia ole, mutta me voimme olla suureksi avuksi Bosnian ja Herzegovinalle ja me todella haluaisimme, että Euroopan unioni pyrkii yhdessä poliitikkojen kanssa tekemään parhaansa tämän maan puolesta, että maa ei jää sinne kuilun partaalle, missä se nyt lähes tulkoon on. Mutta tähän tarvitaan myös poliitikkojen halua tehdä jotain. Tähän asti tämä on ollut hyvin vaikeaa. Mutta uusi vuosi alkoi parempana kuin vanha päättyi. Kiitos. Thank you very much, Mrs. for your... Kiitoksia oikein paljon tästä mietinnöstä, edustaja Pak. Minun täytyy vain sanoa, että onhan meillä vielä valtio kanssa tilanne on pahempi kuin Bosnia-Herzegovinissa. Ajattelen tässä omaa maata, niin Saksassa meillä on 17 koulutusasioista vastaavaa ministeriä, eikä se sielläkään toimi. Niin, mutta ei, ei, ei Nordrhein Westfalenissa ole 17, siellä on vain yksi. <laughs> Yksikin on liikaa. No niin, tämä äh, ihan leikkinä. Kiitän tästä mietinnöstä, joka on hyvin asiallinen ja toivon, että pian saamme tähän vähän liikettä mutta täytyy olla myös halua auttaa itse itseään. Ensin edustaja Kukan, joka on alueen valtuuskunnan puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Onneksi olkoon edustaja Pakille oikein hyvästä mietinnöstä ja myös siitä, että saimme hyvin kattavan johdannon aiheeseen. Mietinnössä käsitellään kaikkia tärkeitä keskeisiä kysymyksiä ja siinä hyvin oikeudenmukaisesti esitellään maan tilanne yleisesti. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että valitettavasti edistystä on tapahtunut vain varsin rajallisesti EU-integraation alalla. Tässä mielessä Bosnia-Herzegovina on muita alueen maita jäljessä. Olenpa tainnut tämän lauseen sanoa useaan kertaan, mutta edelleenkin tilanne on ennallaan tästä näkökulmasta. Tämän maan pitäisi kiireellisesti pystyä osoittamaan kykyä EU-integraation, eikä tämä ole mahdollista, jollei syvälle meneviä uudistuksia toteuteta ja saada aikaiseksi kaikille hallinnon tasoille toimivia instituutioita. Hallituksen muodostaminen ja, ja valtionapupäätökset ovat kyllä merkkejä siitä, että asiat voisivat e- e- edetä hyvään suuntaan. Edistystä on tapahtunut myös sen suhteen, että perustuslakia on harmonisoitu ihmisoikeusyleissopimuksen mukaan. Kuitenkin tarvitaan ponnisteluja vielä useilla hallinnon aloilla. Esimerkiksi oikeuden uudistaminen, oikeusvaltion periaatteiden vahvistaminen – ja hallinnon uudistus on tarpeen. Kaikki tämä ei ole mahdollista, jollevat Bosnian poliitikot ole tässä mukana. Heidän pitää kantaa täysin vastuu siitä, että voimat saadaan yhdistetyksi ja integraatioprosessi liikkeelle. Tämä on mahdollista vain yhteisen näkemyksen ja ymmärtämyksen kautta sen suhteen, mikä maan tulevaisuus pitäisi olla. Totta kai vaaditaan myös kansainvälistä valvontaa. Ja ehdottaisinkin, että meidän pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisu niin, että kannettaisiin vastuuta myös paikallisemmalla tasolla siitä, miten Bosnia-Herzegovina toimii. Varmasti on paljon muitakin tärkeitä kysymyksiä, joita on käsiteltävä lähiaikoina. Ja toivon, että nyt kun uusi hallitus on toimessaan, niin on mahdollista saada aikaiseksi uudistuksessa edistystä. Tämä ei hyödytä pelkästään EUn integraatiota, vaan ennen kaikkea se hyödyttää kansalaisia, ihmisiä Bosnia-Herzegovinassa. Kiitos puheenjohtaja. wel, voorzitter. Ik Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijä Rouva Pakkia hänen mietintöluonnoksestaan. Itse olen sosiaalidemokraattien varjoesittelijä. Minulla on koko joukko huomioita, mutta en kuitenkaan toista näitä asioita, joita Rouva Pak tuossa jo nosti esiin. Tässä on ollut Bosnia-Herzegovinan suhteen eh, umpikuja, mutta nyt ehkä se on avautumassa vähitellen. Tässä on otettu joitain askeleita eteenpäin, mutta mutta huomattavasti enemmän tarvitaan. Tarvitaan tämä uusi hallitus ja sen on saatava asiat rullaamaan. On hyvä, että tämä valtion tukilaki on saatu hyväksyttyä, mutta sopimuslaista, muista laista on vielä saavuttamatta ja kyllä katsomme, että meidän täytyy myös juuri Daytonin sopimuksen täytäntöönpanoa edelleen seurata ja siis juuri pakolaisten palaamista. Tämä on hyvin tärkeä kriteeri meille, että pakolaiset voivat palata. No on hyvä, että perustuslaki uudistus, muutos nyt ylipäätään on mahdollinen, että tämä työryhmä on perustettu, mutta nyt kyse on sitten tietenkin niistä konkreettisista tarkistuksista perustuslakiin, joita tämä työryhmä tulee ehdottamaan. On myös tärkeää, että perustuslaki tuomioistuimen huomiot liittyen tähän kansalaisuuskysymykseen ja juuri kaksoiskansalaisuuteen ja liittyen niihin bosnialaisiin, jotka ovat tällä hetkellä maanpaossa. Nythän tämä laki on saatettu voimasta, mutta tarvitaan uusi laki, joka asian korjaa. Ja sitten mitä Rouva Pak sanoi, niistä uhreista, jotka joutuivat seksuaalirikollisten uhreiksi sota, osina sotarikoksia, niin Rouva Pak, Kukan ja minä olemme kirjoittaneet kirjeen Bosnian johtajille. Ja tällä kirjeellä oli kyllä vaikutusta, koska nyt vihdoin on hyväksytty strategia, jossa ylipäätään todetaan, että nämä kymmenet tuhannet naiset tarvitsevat oikeutta, mutta tämä strategia täytyisi hyväksyä, mutta Republika Serbska ei vielä tässä vaiheessa ole lähtenyt mukaan tähän yhteistyöhön. Se olisi hyvin tärkeää, että että myös Republika Serbska olisi tässä työssä mukana. Sitten mitä tulee Kroatiaan, Kroatia vuonna 2013 tulee Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Bosnialla ja Kroatialla on yhteensä tuhat kilometriä yhteistä rajaa. Ja no niin, Rova Pakkin tuossa viittasi jo tilanteeseen kaupankäyntiin alueella ja minä todella toivon, että näitä ratkaisemattomia ongelmia saadaan ratkaistua. Tässä oikeastaan olivat ne kysymykset, jotka halusin sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä nostaa esiin ja Rouvapakin kanssa varmasti yhteistyö tästä aiheesta tulee sujumaan mainiosti. Kiitos. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen Mielestäni tämä oli erittäin hyvä mietintö ja on erittäin hyvä, että edustaja Pak löysi joitakin edistysaskelia ja nos, pystyi nostamaan ne esiin ja olemaan rohkaiseva. Ja on myös rohkaiseva, että tämä laki valtion avusta on esitetty ja nyt tarvitaan enää väestön ja sitten voivatkin astua voimaan, kuka tietää, mutta noin kokonaisuudessaan olen hyvin huolestunut, koska asiat eivät etene. Me emme meidän täytyy löytää tasapaino tässä mietinnössä. Emme saa olla naiveja, emmekä liian optimisteja, mutta emme myöskään liian kielteisiä ja ennustaa tuhoa. Minä olen erityisen huolestunut siitä, mitä tapahtuu oikeuslaitoksen ympärillä. Sitä käytetään poliittisena pelinappulana. Instituutioiden tuomioistuin jumitti kaikenlaista lainsäädäntöä ja tilanne on muutenkin hyvin surkea. Meidän tulisi hyväksyä minkäänlaista valtion instituutioiden murentamista ja toivottavasti tämä rakenteellinen vuoropuhelu toimii, mutta se toimii ainoastaan, jos herra Sörensenia tuetaan riittävästi. Käytännössä tämä mielestäni tarkoittaa sitä, että että tätä on vahvistettava entisestään. Ei riitä, että ollaan edustettuina pääkaupungissa, vaan pitäisi olla edustettuina myös eri alueilla, jotta tämä toimisi. Ja lisäksi sitä tulisi vahvistaa myös perustuslaillisten kysymysten suhteen asiantuntevuudessa. Pitäisi olla enemmän, luoda yhtenäisempää rintamaa. Suurin ongelma EUn suhteessa Bosniaan on se, että ei ole mitään yhtenäistä rintamaa. On hyvin paljon epäjohdonmukaisuutta ja ihmiset paikan päällä eivät huomaa tai tiedä, että paino, piste, paino on tässä Sörensenin takana. Me aiomme esittää joitakin tarkistuksia äh, tämän suuntaisesti ja myöskin äh, esittää joitakin huolenaiheitamme, koska tilanne ei parane Bosniassa vain sen takia, että haluamme sen paranevan. Ja toivon, että että rakentavalla tavalla pystymme olemaan kriittisiä ja että uusi rakenteellinen vuoropuhelu ja se tosiseikka, että siellä nyt on hallitus, ähm, luo vähän pontta uudistuksille. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Rabusek. Ja chciałem również dołączyć się do gratulacji dla pani. E, Puheenjohtaja, Minäkin voin yhtyä onnitteluihin edustaja Päkselle. Mietintö on minusta hyvä. Ja kun nimenomaan pyritään tasapainoon, toisaalta rohkaisujen suhteen ja toisaalta taas muistetaan velvoitteet, jotka on täytettävä. Kyllähän Bosnia-Herzegovinan suuntaan on tiettyjä velvoitteita, aivan niin kuin EUnkin suuntaan. Tässä tarvitaan tasapainoa. Kolme kuukautta sitten olin paikan päällä Bosnia-Herzegovinassa ja sen jälkeen selvästi on nähtävissä edistystä. Erityisesti kun ajatellaan sitä, miten parlamentaarisia velvoitteita on nyt omaksuttu. Meidänkin pitäisi jollakin tavalla reagoida tähän kehitykseen, koska kyllä rohkaisulle on kovasti kysyntää. Eli todellakin kyse on tasapainosta. Sitten vielä kaksi erityiskommenttia. Kun tapasin poliitikkoja ja tiedotusvälineiden edustajia, kuulin jatkuvasti sitä, että monet meidän ehdotuksistamme ovat byrokraattisia ajatuksia EUn suunnasta. Meidän pitää pyrkiä selittämään tiedotusvälineille ja myös kansalaisille, Bosnia-Herzegovinassa, että nämä ehdotukset ovat läheisessä suhteessa siihen, miten, miten hyvin ne voivat onnistua, miten menestys saadaan aikaiseksi. Maassa on hyvin vaikea rahoitustilanne, sisäinen tilanne, oikeudellinen tilanne on hyvin vaikea. Eli kyse on siitä, että me autamme heitä, eikä niin, että autamme tätä kautta EUta. Tämä varmasti oli suurin ongelma, joka heillä oli mielessään meidän pitäisi korostaa sitä, että toimiva demokratia, hyvä lainsäädäntö, vapaa markkinatalous, korruption vastainen taistelu, tämä on tärkeä heidän kannaltaan, ei pelkästään EUn kannalta. Me emme halua pelkästään sitä, että meillä olisi läheisemmät suhteet ja emme halua maata ehdokasmaaksi vaan haluamme, että he oman etunsa nimissä kehittyvät tähän suuntaan. Jos lisää edistystä tulee, niin meidän täytyy myös itse olla valmistautuneita nostamaan suhteittemme tasoa. Tämä olisi hyvä merkki maalle, jos se täyttää ne ehdot, joita siltä vaaditaan. Se olisi merkki siitä, että eteen, eteneminen tapahtuu oikeaan su, suuntaan ja heillä on mahdollisuus tulevasta jäsenyydestä. Vielä kiitos esittelijä. Edustaja Belder. Kiitos puheenjohtaja. Rouva esittelijä, kollega Pak, äh, hyvin kiinnostuneena luin tämän teidän äh, teksti ehdotuksenne. Varmaan muistatte, että täysistunnossa pari vuotta sitten keskustelimme islamismista, salafismista, ylipäätään muslimifundamentalismista Bosniassa. Viime marraskuussa Deutsche Welle tutki asiaa jälleen. Heillä oli tutkijoita muun muassa Sarajevosta, jotka vastasivat näihin kysymyksiin. Ja minä kysyisin nyt teiltä niin Sarajevon ää, piispa, kroatialainen piispa on todennut, niin ja minä olen protestantti itse, on todennut, että jos islamismi, salafismi edelleen saa lisää jalan sijaa, niin maan tällaiset maltilliset muslimit ovat ensimmäinen uhri. Mitä mieltä te olette Bosnia-Herzegovinan mm, tällaisen uskonnollisen ääriliikehdinnän tilasta? Kiitos. Dankeschön, Herr President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä uskon, että no ensin haluaisin kiittää esittelijämme ja en usko, että tässä parlamentissa on ketään, joka olisi niin sitoutunut ja niin myönteinen Bosnia-Herzegovinan eurooppalaisesta sen ulottuvuuden suhteen ja kiitoksia oikein paljon työstänne ja hyvästä tahdostanne. Haluaisin sanoa, että Bosnia-Herzegovina on tietenkin strategisesti ja alueen kulttuurillisen integriteetin suhteen, yhtenäisyyden suhteen hyvin tärkeä äh, maa ja meidän ei tulisi koskaan lopettaa tukeamme Bosnia-Herzegovinan Euroopan myönteiselle kehitykselle, vaikka nyt onkin enemmän huolenaiheita kuin myönteisiä kehityssuuntauksia. Haluaisin korostaa sitä, että tietenkin olemme ymmärtäneet poliittisten puolueiden sopimuksen uuden hallituksen muodostamisesta ja presidentin ja pääministerin valinnasta positiivisena merkkinä ja tämä on ehkä ensimmäinen tärkeä panos uuteen kehitykseen Bosnia-Herzegovinassa. Myöskin Euroopan unionin edustajan nimittäminen, Eera Sörensenin eh, nimittäminen oli erittäin myönteinen merkki ja meillä on ollut erittäin myönteisiä kokouksia hänen kanssaan. Jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ovat hänet tavanneet. Toivotan hänelle suurta menestystä eh, hänen työssään. Tietenkin on paljon asioita Bosnia-Herzegovinassa, jotka huolestuttavat meitä. Sen ongelman lisäksi, josta edustaja Belder äsken puhui, minä olen huolissani eh, tietynlaisesta syrjinnästä nuoren sukupolven keskuudessa, joka on seurausta keinotekoisista jakolinjoista ja rajoista, jotka syntyivät Bosnia-Herzegovinassa sotien jälkeen. Me emme voi hyväksyä sitä, että lapset käyttävät eri sisäänkäyntejä, eri kansallisuudet käyttävät eri sisäänkäyntiä, että serbit, lapset käyttävät eri ovea kuin Kroatia muslimilapset. Nämä ovat yksi näistä näkyvistä ongelmista Bosnia-Herzegovinassa, mutta haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla, että kyllä on tärkeää, että Bosnia-Herzegovinan hallitus voi uskoa siihen, että se saa sympatiaa ja tukea Euroopan parlamentista. Kiitoksia. Mrs. Pak, you have the floor. Edustaja Pak, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Olen pitkälti monien kanssa samaa mieltä siitä, mitä täällä kuultiin. Minulle esitettiin kuitenkin vain yksi kysymys. Se liittyy Bosnia- ja Herzegovinan muslimiekstremisteihin. Herra Belder on oikeassa. Hän on varoittanut asiasta aiemmin, mutta tilanne on äh, tullut entistä pahemmaksi. Äh, Saudi-arabialaiset niin kutsutut vahabitit äh, ovat aktiivisia alueella. Ja monet työttömät nuoret ja myös aikuiset joutuvat näiden vahabittien uhreiksi. Heille ihan maksetaan sitä, että he liittyvät joukkoon. Ja tämä on tietenkin erittäin paha asia myös muslimiyhteisölle. Ja siksi sanonkin herra Belder teille, että olette ihan oikeassa. Tehkää vaikka tarkistus. Minä en tätä nyt ollut täällä tänne kirjannut, vaikka olenkin toki tietoinen tästä ongelmasta. Erityisesti minua harmittaa se, että Bosnia-Herzegovinan muslimiyhteisön johtaja Era Ceric, että hän ei voimakkaammin vastusta näitä vahabitteja. Se olisi kyllä hänen etujensa mukaista ja siis koko islamiyhteisön etujen mukaista, että asiaan puututtaisiin mutta tehdään tarkistus minun tekstiini. Yksi huomio. Miten nämä vahabit joukot ylipäätään pääsevät äh, maahan? Jos me olisimme huolehtineet 90-luvun alussa Bosnia ja Herzegovinasta, niin eivät nämä saudiarabialaiset äh, varmaankaan olisi sinne tulleet. Mutta kun me emme välittäneet maasta 90-luvun alulla, ja nyt sitten ollaan siinä, missä ollaan. Manchmal denken solchen niin, joskus tällaisissa tilanteissa täytyy kyllä hiukan katsoa, mitä tapahtuu kymmenisen vuotta sitten. Kuulimme aika samoista ongelmista ja mitään kunnollista edistystä ei ole tapahtunut. Tilanne vaan eteen jatkuu samankaltaisena. Nyt pitäisi kerta kaikkiaan puhaltaa pili ja pysäyttää tämä peli. Pitäisikö sitä ehkä vähän miettiä, koska me täällä kirjoitamme tekstejä eikä mikään muutu esimerkiksi lupaus jäsenyydestä, joka on ollut olemassa Tessalonikin kokouksesta lähtien, voitaisiin ehkä perua. Se on täysin mahdollista. Ehkä se hiukan herättelisi heitä. Kiitos Rova Pak. Ja niin kuin sanottu, niin määräaika tarkistuksille oli se yhdeksäs päivä. Ja milloin me sitten toimitamme äänestyksen täällä valiokunnassa? Ensimmäinen maaliskuuta. Joten kollegat, näin me sitten pyrimme yhteiseen kantaan niin, että saamme hyväksyttyä tekstin laajalla enemmistöllä. Nyt siirrytään esityslistalla eteenpäin. Kohta neljä. Varsin arkaluontoinen kysymys. Nimittäin lisäpöytäkirja, joka liittyy EUn ja Israelin väliseen assosiaatiosopimukseen. Hyvin pitkänhän tämä on ollut jäissä, mutta nyt työ on käynnissä, me olemme vastuuvaliokunta ja nyt meidän täytyy sitten ottaa kantaa. Meidän esittelijämme on, valmistelijamme on Rouva de Kaiser. Ja hän saa nyt esitellä meille tämän asian. Rouva de Kaiser, olkaa hyvä. Merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, Tämä on arka luonteinen aihe ja aihe on ollut pitkään jumissa. Odotan puolisen minuuttia tässä. Euh, avant de, de, de passer à ce que je vois... Ennen kuin lähden käsittelemään ongelmia, haluaisin hieman muistutella asiakirjan rajoituksesta, asiakirjan, joka teillä on edessänne. Tämä ei ole päätöslauselma eikä lausunto vielä tässä vaiheessa, vaan se on työasiakirja. Siinä nostetaan esille sellaiset kohdat, jotka minun mielestäni ovat tällä hetkellä vaikeimpia, herkkäluonteisimpia ja kysymyksiä, joita haluan nostaa esille tässä vaiheessa. Tämä lisäpöytäkirja assosiaatiosopimukseen EUn ja Israelin välillä – kuului osana siihen pakettiin, jota nimitettiin vuonna 2008 jonkinlaisena upgradeauspakettina, tason nostamispakettina. Mutta oikeastaan käytännössä tämä ei kuitenkaan ole minkäänlainen upgradeaus. Varsinaisesti EUn ja Israelin väliset suhteet ovat teknisesti sellaisella tasolla, että tämä ei ole minkäänlainen tason korottaminen. Tämä on ollut lähtökohtana ja olen saanut kirjallisia vastauksia Kathy Ashtonin kabinetilta tästä aiheesta. Tämä on tärkeä seikka. Sitten toinen kommentti. Onko tämä nyt sopimus, pöytäkirja, joka koskettelee pelkästään Israelia. Toistaiseksi kyllä, mutta se on tavallaan geneerinen yleissopimus, joka koskee ja voisi koskea kaikkia naapuruspolitiikan maita ja joka mahdollistaisi näille maille sen, että yhteisön lainsäädäntö yksinkertaistetun menettelyn kautta jotta ikään kuin tulisi osaksi myös niiden käytäntöjä ja päinvastoin. Eli nämä ovat yksinkertaistamismenettelyjä sopimuksessa ja tästä on nimenomaan kyse. Israel oli ensimmäinen maa, joka lähti tämän sopimuksen tielle ja paljon ponnisteluja on vaadittukin, koska integraatio yhteisön lainsäädännön suuntaan on sellainen ala, että Israel valitsi alan, joka on siellä kovin vahvoilla, eli lääketeollisuus. Israel taitaa olla kymmenen huippumaan joukossa, kun ajatellaan lääketeollisuutta. Eli tämä on sellainen ala, jolla Israel todellakin on vahvoilla. Kun katsomme tätä pakettia tästä näkökulmasta, niin kyllähän tämän pitäisi yksin jo riittää. Oikeastaan tähän liittyy kahden tyyppisiä kysymyksiä. Ne ovat vakavia kysymyksiä. Ensinnäkin oikeudellisia kysymyksiä, juridisia kysymyksiä. Ne liittyvät alueellisuuden periaatteeseen sopimuksessa, eli siihen, että nämä tuotteet tunnustetaan sillä tavalla, kenties tässä on, on virheitäkin mukana tulkinnassa, niin minulla on näin ei-juristina valtava pino oikeudellisia asiakirjoja, mutta kyseessä on se, että pitää määritellä alue, alueellisuus, joka ei kuitenkaan voi kattaa siirtokuntia. Ja tähän tarvitaan täsmennystä niin, että alue vastaa sitä aluetta, jota me katsomme eurooppalaisena olevan kansallisen oikeuden mukaisesti Israelin aluetta, eikä se alue, joka Israelin lainsäädännön mukaisesti katsotaan olevan sen aluetta. Ja tässä tietysti täytyy ajatella Itä-Jerusalemin tilannetta erityisesti. Periaatteessa tämän sopimuksen pitäisi mahdollistaa se, että kansainvälinen oikeus ja Israelin oikeus olisivat yhteneväisiä. Tähän liittyy siis oikeudellinen ongelma. En pysty sitä itse ratkaisemaan ja pyytäisinkin teitä, puheenjohtaja, pyytämään parlamentin oikeudellisesta yksiköstä lausunnon. Totta kai komission komissiolla on ollut valtava työtaakka tämän aiheen tiimoilta. Ymmärrän tämän hyvin. Siellä on tehty hyvää työtä, mutta komissio sanoo, että ei suinkaan, meillä on artikla, joka ja niin edelleen. Minä haluaisin, että parlamentti ottaisi kantaa tähän kysymykseen. Jos joku nyt sanoo, että tässä pyritään pelaamaan aikaa, niin puheenjohtaja, minulla ei ole minkäänlaista aikomusta ryhtyä minkäänlaisiin peleihin tai manövereihin tässä aiheessa. Tämä on vienyt paljon aikaa. Tämä pitää tutkia perusteellisesti, mutta kyllä se täytyy toteuttaa myös niin, että oikeudellisesti ja poliittisesti asia tutkitaan perinpohjaisesti. Toinen seikka, jonka haluan nostaa esille, on vieläkin tärkeämpi mielestäni valiokunnan kannalta tärkeää on poliittinen näkökulma. Onko nyt sellainen hetki? Onko koittanut hetki solmia tämä sopimus, tämä CAA-sopimus? Vaikkakaan se ei ole teknisesti varsinainen tason korottaminen, upgradeaus. Tähän kysymykseen liittyy sarja argumentteja, jotka olen nostanut esille – ne löytyvät työasiakirjasta ja olen valmis niitä myös muualla kehittelemään eteenpäin. Ensinnäkin meillä on velvoite toimia unionin ulkopolitiikassa johdonmukaisesti. Ihmisoikeudet on otettava keskiön ulkopolitiikassamme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on oltava varmoja, että ne maat, joiden kanssa me allekirjoitamme sopimuksia, täydellisesti kunnioittavat kansainvälistä oikeutta, humanitaarista oikeutta, ja tästä näkökulmasta kaikki on hyvin. Silloin kun me teemme sopimuksia sellaisten maiden kanssa, jotka eivät ole pulmusia ihmisoikeusnäkökulmasta, me emme tässä ajattele niinkään ihmisoikeuksia sinällään, vaan ajattelemme kehitystä. Onko tilanne paranemassa vai heikentymässä? Tämä on tärkeä näkökulma. Tästä näkökulmasta katson, että kun nojaudun siihen synteesiin, jota unioni on tässä tehnyt assosiaatio neuvostossa helmikuussa 2011. Eli tästä on nyt jo vuosi aikaa. Vuosi sitten järjestettiin assosiaationeuvoston kokous ja siellä nostettiin esille eri ongelmia, jotka olivat unionin näkökulmasta järkyttäviä. Todettiin, että pahoittelee, on järkyttynyt ja jopa tuomitsee. En puhu nyt tässä kaikista niistä raporteista, kertomuksista, joita on saatu aikaiseksi ihmisoikeusassosiaationeuvostossa ja niin edelleen, ja joissa todellakin nostetaan esille lukuisia ongelmia, vaan me todellakin pahoittelimme sitä, että Siirtokuntapolitiikka jatkuu ja selkeästi tämä on määritelty uhkaksi rauhalle. Me pahoittelemme Gazan saarron jatkumista ja vaadimme sen välitöntä päättämistä. Ja se, mitä nyt tapahtuu Gazassa, on riittämätöntä, täysin riittämätöntä. Me pahoittelemme, me valittelemme niitä tapahtumia, joita on tapahtunut, joita on tehty vähemmistöjä kohtaan ja viittaamme lakiin humanitaarisista kansalaisjärjestöistä, joiden pitäisi voida jatkaa työtänsä. En nyt lähde puhumaan kaikista muista aiheista, joista kenties voisin puhua. Mainitsen vain nämä neljä. Missä me nyt olemme suhteessa kaikkeen tähän? Siirtokuntaongelma on kehittynyt, mutta on kehittynyt huonoon suuntaan. Sanoisinpa tässä vielä jyrkemminkin, kun YK on esittänyt omat kannanottonsa ja kvartetti reagoinut tähän tiekarttakysymykseen. Ja totta kai Tärkeää tässä on se, että neuvottelut, rauhanneuvottelut jatketaan niin, että molemmat osapuolet ovat mukana. Ja tässä nimenomaan esteenä on ollut, neuvottelujen jatkumisen esteelle on ollut siirtokunta rakentamisen jatkuminen. 27. tammikuuta oli määräaika ja silloin ei mitään tapahtunut. Paikan päällä useilla aloilla tilanne ei etene oikeaan suuntaan ja rauhanneuvotteluissa edelleenkin valitettavasti ollaan huonolla tolalla. Tästä syystä puheenjohtaja totean, että se, viesti, jonka valiokuntamme voi välittää, kun annamme myönteisen lausunnon tällä hetkellä tälle CAA-sopimukselle, vaikkakin kyseessä on lääketeollisuus. Ja muistutan vielä siitä, että tämä sopimus on aivan normaali, säännönmukainen, enkä sitä sinällään kritisoi, mutta poliittisesti, koska mehän annamme, annamme poliittisen lausuntomme poliittisesti, tämä olisi signaali siitä, että tapahtuupa nyt tässä tilanteessa mitä tahansa, niin emme käyttäisi tätä niin kuin omassa mietinnössäni aikaisemmin jo totesin, jossa mainittiin ihmisoikeudet, sitten meillä on Sivietsin mietintö myös. Meillä on tiettyjä välineitä käytössämme, jotta saamme toteutettua tätä lisää more for more periaatetta. Mutta me odotamme nyt nimenomaan tätä jotakin lisää. Me odotamme parantumista paikan päällä, kentällä ja aivan erityisesti siirtokuntakysymyksessä. Koskaanhan niitä ei ole Euroopan unionin tasolla tunnustettu. Tässä se poliittinen argumentti, jonka halusin esittää enkä unohda myöskään tätä juridista puolta, koska tässähän on todellinen ongelma, mutta minä haluaisin, että parlamentin oikeudellinen yksikkö antaisi takeet siitä, että tämä sopimus on vedenpitävä ja tiedän, että komissio ei täysin ole tällä kannalla. Kiitos puheenjohtaja. Esitys päättyy tähän. Jetzt ist äh nyt ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Peterle. Hvala lepa, gospod mm. eh, predsednik. Eh, začuden nad dejstvom, da je... Kiitos, puheenjohtaja. Yllätyin kovasti siitä, että tämä lisäpöytäkirja oli niin pitkään jäissä. Nyt taidan ymmärtää paremmin. Miksi? Olen lukenut tämän lisäpöytäkirjan ja ymmärsin, että komissio on käynyt neuvottelut lisäpöytäkirjasta EUn etujen nimissä ja tämä on hyvä sopimus. Ymmärsin myös, että tämä on tekninen tar- tarkennus yhteistyölle tietyllä alalla, eikä mikään upgrade, niin kuin täällä todettiin. Ja tämä on luonnollisesti myös avoin yhteistyön lisämääritelmille ja siksi varmasti Israel on muuttanut kansallista lainsäädäntöään saattaakseen sen yhdenmukaiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa – odotan myös komissiolta, että se selvittää nämä oikeudelliset kysymykset. Aihehan on erittäin arkaluontoinen. Mutta kyse on erittäin tärkeästä asiasta Onko tämä lisäpöytäkirja poliittinen väline? Minun mielestäni ei. Minun uskoakseni ei. Minun mielestäni tätä kautta ei ilmaista poliittisia kantoja, vaikka toki mm, AFET-valiokuntana voimme oman mielipiteemme ilmaista. Haluaisin kuulla komissiolta miten se on käynyt läpi nämä oikeudelliset kysymykset. Mielestäni olisi hyödyllistä Euroopan unionille ja myös Euroopan parlamentille, kun asiat nyt on jälleen saatu liikkeelle, niin pyrkiä todella hyväksymään tämä ja saamaan asiat hoidettua. Thank you. Kiitoksia. Minä olen myöskin samaa mieltä siitä, että meidän tulisi pyytää oikeudellista neuvoa, mutta minulla on samantyyppinen ongelma. Joko me keskustelimme teknisestä sopimuksesta vai asetammeko se laajempaan poliittiseen ähm, kuvioon ja joka kerta kun meillä on tekninen sopimus, niin käytämme sitä poliittisena välineenä. Meidän täytyy nyt päättää, äh, käsittelemmekö tässä nyt tämän sopimuksen sisältöä vai pidämmekö sitä poliittisena välineenä. Toiseksi, tietenkin meillä on joku kanta ja meidän täytyy ilmaista tuo kanta ja meidän täytyy jotenkin osoittaa osapuolille, että että niiden tulee pysyä yhdessä keskustelemassa, mutta tämä äh, upgradeaus oli jumissa täällä parlamentissa vuosia, mutta tulos ei ollut se, että osapuolet ryhtyisivät keskustelemaan äh, saman tien, koska meidän täytyy ymmärtää, että taustalla on syvempiäkin syitä, miksi osapuolet toimivat niin kuin toimivat, ja siksi en ole aivan varma, olemmeko todellakaan tehokkaita tällä tavoin. Ja viimeinen asia, jonka haluan sanoa, ja siksi todella tuen sitä, että haemme mm, oikeudellisen mm, suosituksen tässä. Kun puhumme Israelista, niin sitten kaikki pitäisi nähdä tämän alueiden eh, ratkaisemattoman ongelman linssin läpi. Me ikään kuin räjäytämme eh, täysin suhteemme yhteen tärkeään valtioon, eikä minun mielestäni meidän pitäisi valiokuntana antaa sitä vaikutelmaa, että olemme jotenkin jonkun puolella. Kiitoksia. Ku. Edustaja Janaku. Kiitos, Έχουμε ήδη κάνει μία συζήτηση. Puheenjohtaja. Mehän olemme jo esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken käyneet keskustelua tästä aiheesta. Minä olen varjoesittelijä ja olen EPPn nimissä asettunut oikeastaan vastustamaan esittelijän kantaa ei ole mahdollista, että tekninen ja poliittinen aihe tarvitsee juridisen kannan oikeudellisesta yksiköstä. Esittelijän tehtävänä on antaa oma näkemyksensä mietinnössä. Hänen näkemyksensä voi olla kielteinen. Hän voi toki, se on hänen oikeutensa, että hän, hän antaa oman kielteisen näkemyksensä, mutta valiokunta ei voi viivästyttää mietintöä ja kantansa. Minusta vastuuvaliokuntakaan ei voi toimia tällä tavalla. Kyseessä ovat tietyt poliittiset parametrit. Kyse on Gaasan konfliktista, Palestiinasta ja niin edelleen. Mutta puheenjohtaja, jos unioni, jos ei kenenkään kanssa toimisi, jolla tällaisia ongelmia on, niin eihän meille paljon keskustelukumppaneita jäisi. En haluaisi kovinkaan pitkään tätä aihetta enää käsitellä. Israelilaiset lääketeollisuuden tuotteet ovat korkealaatuisia ja ne ovat varsin edullisia, mutta en minä nyt tähän aiheeseen haluaisi yksityiskohtaisesti mennä. Meidän näkökulmamme on sellainen, että olisi virheellistä vaatia juridista kantaa tällaiseen poliittiseen kysymykseen. Todellakin haluaisin pyytää esittelijää käsittelemään tätä esittelijän ominaisuudessa niin, että hän antaa oman näkemyksensä tiedoksi vaikkakin se sitten olisi kielteinen kanta. Hänen täytyy sitten enemmistön mukaisesti päätös tehdä, näinhän se aina on, mutta täytyy löytää sellaiset argumentit, joiden pohjalta tämä aihe sitten etenee. Mutta minusta juridisen kannan hakeminen parlamentissa ei ole ollenkaan hyvä asia, puheenjohtaja. Emme me pysty Israelin ja Palestinan välistä konfliktia tätä kautta ratkaisemaan. Eli on aivan päivän selvää, että esittelijällä ei ole halua tähän kannanottoon. Minä haluaisin vielä korostaa EPPn kantaa. Esittelijän täytyy antaa oma kantansa, vaikkakin se on sitten kielteinen. Hänen täytyy lausunto esitellä valiokunnalle ja me otamme sitten kantaa tähän. Siinä se. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Nielsen. Merci. Oui, je, je pense que... Kiitos. Edustaja de Kaiser on minusta oikeassa, kun hän haluaisi oikeudellisen lausunnon. Asiat eivät ole aivan niin yksinkertaisia, mitä kollega juuri totesi. Tekninen kysymys on tässä kyseessä. Lääketeollisuuden tuotteita tehdään tällä hetkellä Jerusalemin lähellä olevassa siirtokunnassa. Olen itse voinut tutustua paikkaan. Siellä lääkkeitä valmistetaan miehitetyllä alueella. Emme voi käyttäytyä ikään kuin tätä ongelmaa ei olisi olemassa. Ei tämä ole pelkästään tekninen ongelma. Haluaisin puhua parlamentin lausunnosta tai mietinnöstä, joka on esitelty myös Ranskassa parlamentissa ja siinä aiheena oli vesikysymys. Vesi totta kai on keskeinen elementti kaikessa teollisessa tuotannossa. Tiedättekö sen, että 450 000 siirtokuntaa käyttää enemmän vettä kuin mitä palestinalaiset yhteensä. Eli siis veden saanti, vesikysymys todellakin on valtava ongelma. teollisuus luonnollisesti kuluttaa paljon vettä. Emme me voi toimia ikään kuin ei olisi minkäänlaista yhteyttä tällaisen teknisen kysymyksen ja toisaalta inhimillisen kysymyksen välillä. Meidän täytyy oman politiikkamme keskiöön tuoda inhimilliset oikeudet. Meidän on toimittava johdonmukaisesti. Teksti, jota esittelijä meille esittää, sisältää kaikki tärkeät elementit ja ne perustelevat, ne oikeuttavat sen, että, että emme voi jatkaa tällä tiellä. Haluaisin muistuttaa, aivan niin kuin työasiakirjassa todetaan, että heinäkuussa 2011 27 Euroopan unionin edustajaa Jerusalemissa pyysivät komissiota tuottamaan oikeudelliset lausunnot siitä, miten tämä siirtokunta kysymys saadaan ratkaistuksi. Emme me voi käyttäytyä ikään kuin olisi vain tämä tekninen kysymys eikä mitään muuta, ja e, e, etteikö kansainvälistä oikeutta tässä rikottaisi. Juridinen kanta on keskeinen. Onko oikein, että käymme kauppaa sellaisen maan kanssa, joka miehittää alueita ja joka käyttää luonnonvaroja riistäen toista osapuolta kansalaisten haitaksi? näillä alueilla. Ja tämä on Geneven sopimusten vastaista aivan ilmiselvästi. Sydämelliset kiitokset. Voisivatko kollegat puhua vähän lyhyemmän aikaa eikä käyttää tätä keskustelua siihen, että kerrotaan koko lähi tilanne. Edustaja Tanok. Well, Kiitos puheenjohtaja, aivan ensin haluan valitella sitä, että olen saanut vain ranskankielisen tekstiversion. Yritetäänkö tässä jotenkin viivästyttää minun mielipiteen muodostusta, niin alankomainen kollega tuossa kertoi, että englanninkielinen versio on olemassa. Minä en ole pystynyt ymmärtämään, mistä ihmeestä tässä on kyse, kun en saa tätä kerran omalla kielelläni. No, ryhmäni EKR-ryhmän nimissä voin todeta, että meidän ei tule tällaista viivästystaktiikkaa soveltaa tässä asiassa. Ja nyt halutaan viivästyttää asiaa entisestään pyytämällä tällaista oikeudellista kantaa. Kyse on teknisestä asiasta, kauppakysymyksestä, Israelin demokraattisen valtion kanssa ja Euro- Euroopan unionin joten eh, tällä voisi olla aika tahattomiakin eh, vaikutuksia. Meidän eh, omat kansalaisimme saattaisivat kärsiä, jos eivät saisi israelilaisia lääkkeitä, jos me näin viivästyttäisimme näiden erinomaisten lääkkeiden pääsyä markkinoillemme, niin saattaisimme vahingoittaa omia kansalaisiamme kovasti siitä syystä, että Rouva de Kaiser on sitä mieltä, että Israel ei kunnioita ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä lakeja. Mutta katsokaa, kun se on ihan toinen asia liittyen Israeliin ja sen alueelliseen koskemattomuuteen ja siihen, mitkä alueet kuuluvat Israeliin ja mitkä taas eivät. Ei tämä liity mitenkään siihen asiaan, mitä me nyt tässä käsittelemme. Kyse on teknisestä sopimuksesta teollisten tuotteiden kohdalla, niiden tunnustamisesta. Ja nyt tässä ruvetaan sotkemaan tähän tätä Israel-Palestiina-kysymystä. Kysymystä, joka on sekin hyvin tärkeä, ja Euroopan parlamentti voi pohtia, miten se saisi palautettua asian esityslistalleen ja pyrkiä tukemaan näitä osapuolia siinä, että voisivat elää rauhanomaisesti rinnakkain. Mutta nyt kyseessä on tekninen lääkeaineisiin liittyvä asia, eikä ole ollenkaan hyödyllistä näitä asioita sotkea toisiinsa. Minä vetoan tähän valiokuntaan ja Euroopan parlamenttiin, että se ottaa kantaa sopimuksen teknisiin kysymyksiin ja Palestiina-kysymykseen sitten taas aivan toisaalla. Kiitos. Tämmöiset kiitokset, edustaja Belder. Kiitos puheenjohtaja, voin puhua oikein lyhyesti. Se mitä kollega Tanok sanoi, saa täysin minun tukeni. Ja vetoaisin kyllä nyt valmistelijaan, että hän äh, edistäisi tätä asiaa nyt nopeasti. Me kaikki joudumme nyt odottamaan tätä lausuntoa aivan turhaan. Kiitos. Herr Salafranca. Edustaja Salafranca. Nacho. Kiitos puheenjohtaja. Rouva de Kaiser on esittänyt meille työasiakirjan minä olen Rova de Kaiserin vanha ystävä. Hän on ollut aikoinaan Demarien, tai on Demarien koordinaattorina ja tehnyt hyvää työtä, mutta nyt hän mielestäni kyllä osuu tässä hiukan maalista sivuun. Kyse on nimittäin lisäpöytäkirjasta, joka liittyy Euroopan unionin ja Israelin väliseen assosiaatiosopimukseen. Ja tässä nyt mielestäni on hiukan yllättävää, että tässä vaiheessa kun komissio ja jäsenvaltiot ovat kahden vuoden väännön jälkeen nyt tämän lisäpöytäkirjan voineet hyväksyä, niin olisi se nyt kummallista, jos tähän vielä jotain juridisia ongelmia liittyisi. Rouva de Kaiserilla on oma poliittinen kantansa, hänellä on täysi oikeus poliittiseen kantansa, mutta tämä on tekninen ratifiointiasiakirja, johon ei tule sotkea poliittisia kysymyksiä mitä kukakin on mieltä rauhanprosessista Israelin ja Palestiinan välillä on aivan eri asia. Rouva de Kaiserilla on täysi oikeus omaan mielipiteeseensä, joka usein on lähellä minun mielipidettäni, mutta tässä kysymyksessä Euroopan parlamentin tulee antaa hyväksyntänsä tälle lisäpöytäkirjalle. Ja nyt Rouva de Kaiser pyrkii sotkemaan tähän toisen asian ja toteaa, että parlamentti ei voi ratifioida tätä ehdotusta. Toki Rova de Kaiser voi ehdottaa ratifioimatta jättämistä, mutta hän ei saa kuitenkaan estää Euroopan parlamentin päätöksen tekoa. Kyse on teknisestä yksityiskohdasta ja tämä Israel Israel-Palestiina-konflikti ei saa liittyä tähän asiaan. Joten nyt Euroopan parlamentin tulee hyväksyä tämä ja olisi kiinnostavaa myös kuulla mitä mieltä komission, koska komissionhan oikeudellinen yksikkö on suositellut tämän lisäpöytäkirjan hyväksymistä. E, Kiitoksia. Tässä salissa Me olemme täällä myös ilmaistaksemme toiveita ja unelmiamme, jakaaksemme ne, keskustellaksemme yhteistä aiheista. Kyllä, me kannatamme rauhaa Lähi-idässä, me vastustamme väkivaltaa, me haluamme lauhaa, rauhaa Lähi-idässä, rauhaa sekä Palestiinalle että Israelille. Haluamme kaksi valtiota, jotka eivät vihaa toisiaan. Toivoisimme myös, että on paljon vettä ja että tuo vesi jaetaan oikeudenmukaisesti. Nämä ovat toiveita, jotka eivät kuitenkaan koske tätä tämänpäiväistä sopimusta. Me keskustelemme tänään eh, jostain muusta. Me emme tule muuttamaan maailmaa tässä keskustelussa, emmekä ratkaisemaan näitä ongelmia, jotka eh, mainitsin. Ja minä kunnioitan Madame de Kaiserin unelmia ja kunnioitan häntä, koska hän taistelee näiden arvojen puolesta, mutta tällä hetkellä meidän täytyy pohtia, että ratkaiseeko meidän kantamme näitä maailmanlaajuisia ongelmia vai ei. Meidän tulisi ainoastaan keskustella siitä, kannatammeko vai vastustammeko tämän kansainvälisen sopimuksen ratifiointia. Jos pyydämme oikeudellisen lausunnon, niin emme tule yhtään lähemmäksi ratkaisua, koska nämä kaksi äh, aihealue tai, tai asia, jotka esittelijä mainitsi, jotka liittyvät alueellisiin kysymykseen, niin me tiedämme, koska Israel merkitsee kaikki tuotteensa, niin me tiedämme, mistä ne tulevat. Ja sitten toinen kysymys, että onko tämä hyvä poliittinen hetki? Minä sanoisin, että ei, se ei sitä ole. Mutta viimeisen 16 vuoden aikana meillä ei ollut kovin hyvää poliittista hetkeä, eikä meillä tule varmaan sellaista olemaan monena tulevanakaan vuotena. Ja me voimme ainoastaan sanoa, että tilanne tällä alueella on ollut tällainen jo usean vuoden ajan. Joten nyt meidän tulisi vastaa kysymykseen, että onko meillä oikeus toimia komissiota ja neuvostoa vastaan ja niitä valtioita vastaan, jotka haluaisivat saada tämän sopimuksen voimaan. Haluammeko vastustaa sopimusta, joka on kauppasopimus, ei poliittinen sopimus? Jos juuri tällä hetkellä tässä salissa me puhumme ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, niin sitten sanoisin, haluavatko minun äänestäjäni, onko heille tärkeää, että he voivat helposti saada lääkkeitä, onko tärkeää EUlle helpottaa tätä ja onko tämä ihmisoikeus vai ei. Ja jos pohdimme kaikkia näitä epäilyksiä, jotka edustaja Kaiser mainitsee, ja jos yritämme ratkaista yhden tietyn ongelman, niin sitten eh, mielestäni on helpompi myöhemmin ratkaista nuo suuremmat ongelmat, mutta me pysty ratkaista näitä suuria ongelmia vain tämän tapauksen yhteydessä. Kiitoksia. Komission, bitte. Komissio, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman, uh, for... Kiitos puheenjohtaja. Siitä, te saan puheenvuoron. Sanon vain sen, että tämä sopimus on tehty tuloksena neuvoston antamasta mandaatista, niin että saamme tämän tyyppisen sopimuksen Euromed-maiden kanssa. Me olemme olleet tämän tyyppisistä sopimuksista neuvottelemassa usean otteeseen. Israel tietysti on yksi pisimmälle kehittyneistä tässä joukossa tällä alalla, koska sillä on meidän tarjottavaa aivan välittömästi. Voin vahvistaa, että meidän aikomuksenamme oli saada aikaiseksi tekninen sopimus niin, että kaupan ehtoja parannettaisiin ja aivan erityisesti, koska Israel on niin vahva toimija lääkealalla. Olemme tehneet myös taloudellisen analyysin äh, vaikutuksista, jolla pyrimme osoittamaan, että tästä koituisi taloudellisia etuja sitä kautta, että sääntelykysymyksiä voitaisiin käsitellä yhden kerran e- eikä useampaan kertaan. Sopimus tekee juuri tämän. Se mahdollistaa sen, että me voimme tunnustaa Israelin sääntelyn ja vastineena Israel tunnustaa meidän sääntelymme validiteetin silloin, kun mark- markkinoille tuodaan toinen toistemme tuotteita. Voin siis vahvistaa että aikomuksenamme oli tehdä tekninen asiakirja ja tarkoituksena on parantaa kaupan ehtoja. Vielä toinen kommentti tässä yhteydessä. Totta kai aina silloin, kun tällaisia asiakirjoja laadimme, oikeudellinen yksikkö on mukana työssä. Koko prosessin, neuvotteluprosessin ajan oikeudellinen yksikkö on ollut työssä mukana – Silloin kun asiakirja komission oikeudellisen yksikköön meni, niin se hyväksyttiin siellä sopimusten mukaisena. Tämä nimenomainen asiakirja sattui sopimaan yhteen Lissabonin voimaanastumisen kanssa ja piti tarkastella äh, tätä asiakirjaa uudemman kerran. Saimme omasta oikeusyksiköstämme myönteisen kannan ja samanlainen tuli myös neuvoston yksiköstä. Komission näkökulmasta näin ollen aika lailla luottavaisena voimme todeta, että meidän nähdäksemme tämä sopimus täyttää kansainvälisen oikeuden ja perus sopimuksen vaatimukset. Tässä oikeastaan kaikki, mitä voin tässä vaiheessa sanoa. Toistan vielä, että tarkoitus oli tehdä kauppa-asiakirja ja aivan erityisesti tämä tehtiin sen mandaatin pohjalta, jonka saimme neuvostolta. Sitten tämä alueellisuus, soveltamisperiaate – Se katetaan osassa 4 2a kohdassa. Sitä ei varmaankaan tarvitse lukea ääneen, koska teillä se on kirjallisena. Siinä todetaan alueellinen soveltaminen. Totean vielä, että tämä on pöytäkirja toisen sopimukseen. Ja yleisesti kaikki alueelliset rajoitukset perussopimukseen jollei niitä muutoin muuteta, tässä tapauksessa niitä ei muuteta, rajoittuvat tähän pöytäkirjan alueelliseen soveltamiseen. Alueellinen kysymys on katettu osassa 4, 2a kohdassa. Das ist schon ein großer Fortschritt. Tämä on jo suurta edistystä, että neuvoston ja komission oikeudellisella yksiköllä on sama kanta. Se on hyvin harvinaista, että kahdella oikeusyksiköllä on eri kanta. Muistan vähän aikaa sitten tapauksen, kun kysyimme kaikilta kolmelta oikeudelliselta yksiköltä kannanottoa ja kaikilla oli eri näkemys. Mutta niin, en huomannut äsken herra Vaigelia, joten annan hänelle vielä puheenvuoron. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä puhun, koska tässä on kyse hyvin arkaluontoisesta aiheesta. Me tietenkin haluamme kehittää Israelin kanssa ähm, solmittavia taloudellisia ja kaupallisia suhteita, äh, kuten kaikkien muidenkin maailman maiden kanssa. Mutta kun on kyse kauppasopimuksista, niin meidän täytyy samanaikaisesti myös huomioida kansainvälisen yhteistyön periaatteita. Jos haluamme olla maailmassa merkityksellisiä myös kaupankäynnin lisäksi. Minusta tuntuu hyvältä, että edustaja Kaiser korosti ihmisoikeuksia, että hän kiinnitti huomiota poliittiseen epätasapainoon. Se on tärkeä ongelma ratkaisemiseksi. Tässä on kyse uusista siirtokunnista. Ja viimeinen esimerkki siitä oli vuoropuhelu Netanjahun ja Ban Ki-moonin välillä. Ban Ki-moon sanoi, että siirtokuntien rakentaminen täytyy pysäyttää, ja Netanjahu sanoi, ei, näin ei voida tehdä ennen kuin neuvottelut on päätetty, mutta neuvotteluja ei edes aloiteta. Euroopan unionin ja Israelin välillä ei ole mitään epäpoliittisia sopimuksia. Myös tämä sopimus on poliittinen. On kyse avoimesta yhteistyöpolitiikasta Israelin valtion kanssa. Ja toisaalta meillä on myös toinen poliittinen kysymys. Me olemme Euroopan parlamentin valiokunta ja meidän täytyy kysyä itseltämme, edistämmekö rauhaa Lähi-idässä vai olemmeko kärjistämässä tilannetta meidän täytyy ottaa huomioon kaikki mielipiteet ja kaikki kysymykset on yhdistettävä rauhanprosessiin, vaikka olisikin kyse kaupasta, mutta tätä kauppaa käydään miehitetyillä alueilla, emmekä voi vain jättää asiaa huomiotta. Kiitoksia. Ystävälliset kiitokset. Nyt teen ehdotuksen, johon Veronikki Kaisel voi sitten vastata. Annan hänelle sitten lopuksi puheenvuoron. Me ö, olemme vasta tekemässä lausuntoa. Tässä voi käydä niin, että Inta-valiokunta menee eteenpäin ja päättää maalis-huhtikuussa. Ja sitten ne voivat päättää myös ilman meidän lausuntoamme. Se on ihan tosi seikka. Siksipä minä nyt ehdottaisin, että ihan sama miten lopuksi toimimme, että edustaja De teki sitten mietintöluonnoksen niin, me jää pelin ulkopuolelle. Hyväksymmekö sen sitten myöhemmin vai emme, se on toinen kysymys, mutta että, se nyt, että nyt aikataulun puitteissa tekisimme lausuntoluonnoksen. Toinen asia, jota meidän on pohdittava, on tämä poliittinen luokittelu. Useita kritiikkikohtia, joita edustaja Kaisa nosti esiin, olivat sellaisia, että suurin osa puhujista oli samaa mieltä niistä. Nyt vain kysymys kuuluu, että kun tässä on kyse lisäpöytäkirjasta olemassa olevaan sopimukseen, ja kuten herra sanoi, tämä ei ole mikään pöytäkirja, joka hyödyttäisi meitä. Eli jos me emme sitä hyväksyi, niin se ei niinkään harmittaisi Israelia, vaan se harmittaisi enemmänkin meitä, eli siitä on hyötyä enemmänkin meille. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon, kun pohdimme hyödyllisyyttä. Ja vielä eräs asia, nimittäin että tämä on yksi niistä välineistä, joita pitäisi olla Euromed-valtioiden kanssa ylipäätänsä. Tämä on osa suurempaa prosessia. Jos on nyt niitä, joilla on erityisiä ongelmia muiden Euromed-valtioiden kanssa ja sanovat, että mekin haluamme pysäyttää tämän, koska nyt Egyptissä kansalaisjärjestöt ovat tuomioistuimen edessä tai jotain vastaavaa, niin sitten me, emme tule koskaan edistymään näissä asioissa, koska myös muilla alueilla, Euromed-alueilla, ei ole vielä oikeusvaltioita ja ihmisoikeuksia, vaikka siellä paljon hyvää onkin tapahtunut viime aikoina. Minä ehdottaisin, edustaja De Kaiser, emmekö voisi pohtia yhdessä Intan kanssa, että yritetään päätöslauselmaan joka tulisi tämän sopimuksen rinnalle. Eikö esimerkiksi päätöslausemaan voisi kirjata näitä huoliamme, poliittisia huoliamme ja huolia, jotka liittyvät alueisiin, niin että tätä kautta voitaisiin sitten löytää joku yhteisymmärrys ja mennä eteenpäin sisällöllisesti ja poliittisesti niin, että Afetkaan ei jää asian ulkopuolelle. Ja halusin koordinaattorin kokouksessa tänä iltana ehdottaa, nyt täällä puhutaan oikeudellisesta lausunnoista, mutta jos nyt näen, että rova Ashton niin painostuksesta kummatkin osapuolet ovat ryhtyneet taas neuvottelemaan, jos me nyt näemme, että tänään ilmeisesti myös poliittisella puolella on päästy ehdotuksen yhteistä hallituksesta, jota johtaa presidentti Abbas, niin se johtaa siihen, että meidän pitäisi käydä täällä valiokunnassa keskustelua kuulemistilaisuuden yhdessä tai ei, niin että voisimme näistä yhteyksistä, joista edustaja Kaiser puhuu, että niistä voisimme puhua, emmekä unohtaisi niitä, vaan pysyisimme ajan tasalla. Ehkä voisimme tällä tavoin viedä tätä pakettia eteenpäin. Poliittisesti saavuttaa paljon, mutta myös ratkaistaan tämä toinen ongelma. Edustaja Kaiser, olisiko tämä tapa toimia, jota voisitte tukea niin, että löytäisimme ehkä tällä tavan kompromissin eri ryhmittimien välillä valiokunnassa. Kiitoksia. Tämä on varmasti järkevä, viisas etenemistapa, mutta kuitenkin muutama kommentti siihen, mitä sanoitte, ja myös vastauksena kollegoille. näissä keskusteluissa on toistettu sitä, että tämä on tekninen sopimus. Puheenjohtaja sitä sanonut ja kiitän teitä siitä. Te piditte mielessänne myös tämän sopimuksen poliittisen ulottuvuuden. Inta on tässä vastuuvaliokunta ja se ottaa kantaa siihen, että onko tämä sopimus tasapainoinen Israelin ja eurooppalaisten välillä ja hyötyvätkö eurooppalaiset mahdollisesti siitä mutta meillä mielessämme on poliittinen ulottuvuus. Ja sitten tämä alueellinen ulottuvuus. Muistutan siitä, että 90-luvulla taisi olla 95-96 komission jäsen hoiti tätä asiaa ja oli kolme lisäpöytäkirjaa, jotka parlamentti hylkäsi. Ja silloinkin tähän asiaan liittyi territoriaalisuus. Ei tämä ole sellainen kysymys, josta poliittisuus voitaisiin sulkea ulkopuolelle. Komissio nyt toteaa, että kyllähän tämä on hoidettu tällä ja tällä kappaleella, ei millä ole näitä lukuja tässä edessä, niin minä en ole vakuuttunut, koska minulla on juristin lausunto, joka on tämä vastainen. Me emme voi unohtaa tätä. Te sanoitte sen, puheenjohtaja, että ei tässä nyt ole minkäänlaista kiireellisyyttä juridisen lausunnon suhteen. Totta kai tämä sopimus halutaan nyt hyväksyä, sen kyllä ymmärrän, mutta kun pyydetään parlamentilta lausuntoa kolmannelta toimielimeltä, eikä tässä ole minkäänlaista tulipalon kiirettä, Intan pitää ottaa kantaa vielä ja niin edelleen. Eli kyllä tämä nyt on vähimmäisvaatimus, terveen järjen käyttöä me teemme työtä ikään kuin kahdella raiteella, me ja Inta. Ja sitten kysymys siitä, että keskustelemme ja katsomme asian poliittista ulottuvuutta Ashtonin kanssa ja sitä, missä neuvottelut ovat menossa. Jos neuvottelut jatkuvat, niin totta kai tämä on hyvä asia ja se liittyy poliittiseen kontekstiin. kaikki se, mitä todettiin poliittisesta kompromissista, mitä puheenjohtajakin totesi, osoittaa jälleen kerran sen, että te olette kompromissien mies. Mutta tätä ongelmaa täytyy käsitellä perusteellisesti, poliittisesti, eikä pelkästään teknisenä asiakirjana, joka on hyväksyttävä tai sitten ei. Omasta leiristä. Sivie totesi, että minulla on tiettyjä arvoja ja tiettyjä haaveita, unelmia. En tietenkään voi olettaa, että me kaikki olisimme kaikesta samaa mieltä, mutta meillä on artikla 2, jossa todetaan, että ihmisoikeuksia on kunnioittava. Ei tämä ole, ole pelkkää unelmaa. Me olemme Euroopassa ja en halua joutua pelkästään unelmoimaan siitä, että tämäkin joskus muistuisi mieleen. Tämä täytyy ottaa huomioon puheenvuoroissamme tästä aiheesta. Herzlichen Dank. Ich würde also... kiitokset. Ehdottaisin, että tehdään lausuntoluonnos, että sitten meillä on vielä mahdollisuus tutkia, että haluammeko oikeudellisen lausunnon. Siinä meidän pitää päättää puheenjohtajistossa sääntöjen mukaan, se kai sinne kuuluu. Se voimme tehdä tai olla tekemättä. Me sanomme myös, että seuraamme tätä poliittisena prosessina ja katsomme myös Intan aikataulua ja sitä, että otetaanko tähän rinnalle päätöslauselma edustaja De Kaiser, jotta meillä olisi tämä mahdollisuus käytettävissä. Olisi hyvä, jos te eh, tekisitte seuraavana päivinä tämän mietintöluonnoksen ja olisi hyvä, jos antaisitte meille jotakin elementtiä päätöslauselmaa varten niin, että voimme sitten puhua Intalle eh, tästä asiasta. Käykö tämä? Sopiiko tämä? Hyvä. Sitten toimimme näin. Sydämelliset kiitokset. Nyt ehdottaisin teille, että kollega Salafrakoksen mietintö EUn makroaluestrategioiden kehitys, erityisesti Välimerellä, että siitä emme keskustele tänään enää tarkistustietojen määräaika on 9. helmikuuta ja pyytäisimme, että edustaja Salafrakko sitten lyhyesti kertoo meille tästä mietinnöstä ja sitten ensi kerralla voimme keskustella tästä tarkemmin, kun meillä on tarkistukset. Sopiiko tämä? Kyllä, hyvä. Olkaa hyvä. Edustaja Lunacek. Niin, monet jäsenet ovat nyt paikalla, eli voisimmeko me nyt alkaa äänestää? keine Wortmeldung dazu. Kolme minuuttia, ei sen enempää, ei puheenvuoroa tästä asiasta. Hän oli niin ystävällinen, että hän luopuu keskustelusta ja siksi olisi varmaan ihan hyvä, että hän tätä asiaa voisi kommentoida, koska kolmen päivän kuluttua on tarkistusjätön määräaika. Edustaja Salavrakos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tottunut leikkauksiin, kun Kreikasta tulen, niin nyt sitten tässä leikataan vähän tätä aikaakin. Näin se vaan menee. Välimeren alueella on äh, kyllä monia mahdollisuuksia käytettävissä eri tavoin tällaisen makroalue strategian kautta. Niin kuin hyvin tiedätte, tästä päätettiin jo vuonna 2010, kun neuvosto ilmaisi tukensa makroaluestrategioille. Sitten on myös Itämeren makroalue strategia sekä Tonavan makroaluestrategia olemassa. No tässä omassa mietintöluonnoksessani kyse on siis alueesta, joka kattaa Välimeren alueen, Adrianmeren, Joonianmeren alueen. Ja nämä maat, jotka tässä ovat mukana, pitävät tätä yhteisenä perintönä, perintönä ne hankkeena. Tässä kyse on hyvin laajasta alueesta, jossa mukana on Euroopan unionin nykyisiä jäsenvaltioita sekä myös muita kumppaneitamme. No tiedän, että kollegat haluaisivat käyttää puheenvuoroja, mutta se ei nyt käy. Halusin vain todeta, että minä olen ehdottomana avoin kaikille mahdollisille tarkistuksille, joita haluatte esittää. Minun mielestäni erityisen tärkeitä asioita ovat muun muassa liikakalastus sekä ylipäätään meren voimavarat. Niin kuin hyvin tiedätte, merialueet ovat hyvin herkkiä ekosysteemejä. Ja tässä tapauksessa kyse on äh, siis äh, Jonian meren alue, Välimeren alue ovat lähes suljettuja merialueita, joiden vesi vaihtuu hyvin, hyvin hitaasti. Siksi on hyvin tärkeää tämän makroaluestrategian puitteissa todella vastata niihin haasteisiin, joita muun muassa merialueemme tässä kohtaavat. Ja sitten tietenkin Välimeren etelä alue, eteläinen alue, joka luonnollisesti täytyy ottaa erityisesti huomioon naapuruuspolitiikkamme puitteissa. Älkäämme unohtako terrorismia eikä luonnonkatastrofeja Nämä ovat todella niitä haasteita, joita Välimeren alueella on. No minä käytin nyt kolme minuuttia puheenjohtaja ja päätän puheenvuoroni toteamalla, että me kreikathan, kreikkalaisethan olemme näiden leikkausten suhteen hyvin kokeneita ja myös hyvin menestyksekkäitä, eikö totta? Kiitos kollegat, toivon, että voin vakuuttaa teidät siitä, että tästä ohjelmasta tulee menestys. Kiitoksia kollegat, näin todettu. Ja nyt sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Esityslistan kohta kuusi. Eli alamme äänestää. Minä toivon, että teillä on äänestyskorttinne mukana. Ja. Aivan ensin äänestämme lausuntoluonnoksesta, joka liittyy vastuuvapauteen 2010. Esit- esittelijä tai valmistelijamme on rouva Nights Autebruk. Hän ei ole paikalla. No tämähän nopeuttaa tietenkin menettelyämme, kun valmistelija ei ole paikalla, eli äänestetään. Ensin tarkistus yksi puolesta. vasta Tyhjä. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puu vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa poistaa and sometimes unavoidable puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä poisto hyväksyttiin. Sitten toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Assistance. Sana. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa, the implementation, environmental standards asti puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytty, eli hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt koneäänestys tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Rouva de Kaiser. Take your time. Ihan rauhassa vaan. But not the American... Mutta älkää sitä ameksia sinne laittako. <laughs> Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 45 puolesta ja yksi vastaan ei tyhjiä. Sydämelliset onnittelut. Siirrytään eteenpäin Janakun lausuntoon. Onko tähän liittyviä huomioita? Ei. Tarkistus 33 ensin puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 38 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi. 38 siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 26 20. Tarkistus 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan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 vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22, 23 vedetty pois. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 27. Eipäs. Puheenjohtaja Korea tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Pyytäisin, että demarit käyttäisivät äänioikeuttaan. Mutta jos se nyt oikein meni, niin ei sitten mitä. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppu äänestys koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Äänin 38 puolesta. Teidän äänenne lasketaan tähän vielä mukaan. Hyvä, 39 puolesta, yksi vastaan, seitsemän tyhjää hyväksytty. Sydämestä onnittelut, rouva esittelijä. Seuraavaksi siirrymme Predan mietintöön liittyen Islannin edistymiskertomukseen. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 9 und 10 dafür. Dagegen. 90 hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi. Luulen, että hylättiin. 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 18.29 hylätty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Taisi olla sama enemmistö kuin äskenkin. Hylätty näin ollen. Jaa, no tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 19. Äänestys on päättynyt. Hylätty äänen 22-25. 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromiss 2. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25, se hoituikin tässä jo. Tarkistus 26 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sanan country saakka puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 kahdessa osassa. Financial System asti ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Mikäs, mitenkäs tämä nyt meni? Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Suullinen kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Historical Rights and puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa Historialliset oikeudet puolesta vastaan. Katsotaan koneellisesti. Toisesta osasta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 26 puolesta 22 vastaan. 57 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty. 59 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Taisi tulla hyväksyttyä, mutta äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäseitsemän, kaksikymmentäyksi hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on päättynyt. hyväksytty äänin 47 puolesta yksi vastaan. Toivon, että Islannissa äänestystulos on yhtä myönteinen kuin täällä. Sydämestä onnittelut esittelijä Preda. Minä? Sitten tulee sieltä huomioita mikrofonin ulkopuolelta. Tulkit eivät kuule. Dieses werden wir, Herr Kollege, nicht ins Protokoll aufnehmen. Tätä me emme, hyvä kollega, ota pöytäkirjaan kirjattavaksi. No niin, seuraavaksi lausunto Kaupan muutoksen välineenä EUn kauppa- ja investointistrategia eteläisen välimeren aluetta varten ja arabimaiden kevään vallankumousten jälkeen. Kollega Quistot Trovol on esittelijä. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa men, ilman Including Christian Communities puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myöskin. Seuraavaksi kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme koneäänestyksestä äänestyksenä tästä koko lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 ääntä puolesta, kaksi ääntä vastaan. Ei tyhjä ääniä hyväksytty. Suuret onnittelut valmistelija Krista Rovolt, äh, Rovoltille. Ja sitten menemme komission ulkoisen avun hallinnon hajauttaminen päätoimipaikasta edustustoille ja sen vaikutukset avun toimituksiin. Jos on ymmärtänyt tämän, niin sitten saa äänestää. Tarkistus yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus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 Äänestys päättyy. Todellakin hylätty 24 puolesta 24 vastaan. En laskenut itseäni äsken mukaan. No sitten äänestämme, ei, tarkistuksesta 10 äänestämme nyt puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja niin, vai kaksi ihmistä äänesti vastaan. Ei nyt tätä pidä liioitellakaan. Menemme nyt sitten loppuäänestykseen. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 45 ääntä puolesta, 4 ääntä vastaan. Sydämelliset kiitokset ja onnittelut esittelijälle. Nyt pidämme pienen tauon. Jatkamme heti kohta, koska meillä on kuuleminen, jossa on EUn Egyptin valtuuskunnan puheenjohtaja James Moran paikalla. No.